palvelujen tehostettu yhteistyö. Eli ensin puheenvuoron saa esittelijä viisi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Hyväksymällä tämän päätöksen Euroopan unioni tekee epävirallisesta työvoimaa välittyys toimistoista niin virallisen verkoston. Tässä halutaan parantaa yhteistyötä. Tämä yhteispolitiikka on ollut, työvoimapolitiikka on ollut vaikeaa johtuen säästötoimista. Näillä palveluilla on tärkeä rooli taistelussa työttömyyttä vastaan ja lisäksi tämä verkostoituminen auttaa tavoitteita 2020 tavoitteissa lisätä työllisyyttä. 20, 25 prosentin työttömyys tietyissä osissa Eurooppaa on jo itsessään hyvä syy parantaa verkostoitumista työmuotoisten välillä. Tässä voidaan vertailla eri käytäntöjä ja oppia toisilta – Tämä on hyvä aloite, joka mahdollistaa sen, että vähennetään työttömyyttä kaikissa ikäryhmissä koskien myös haavoittuvaisia ryhmiä. Lisäksi tämä mahdollistaa sen, että rakenteellinen työttömyys, syrjäytyminen ja pitkäaikainen työttömyys vähenee. Työmar- työvoimaviranomaiset voivat tukea näin ollen heikommissa asemissa olevia. Voidaan parantaa työmarkkinoiden toimimista Euroopassa, luoda kestävämmät työmarkkinat, mahdollistaa vapaaehtoinen liikkuvuus, joka tapahtuu reilulla pohjalla. Verkosto, työvoimatoimistojen verkosto mahdollistaa parempaa yhteensovittamista tarjolla olevien työpaikkojen ja vaadittavien vartioimassa välille. Tämä on erittäin kunnianhimoinen hanke. Tässä analysoidaan, vaihdetaan tietoa, tehdään ehdotuksia työvoimapolitiikan suhteen. Jotta näissä tavoitteissa onnistetaan, kaikkien jäsenvaltioiden tulee olla mukana pöydän ympärillä. Ja tässä on myös tärkeää, että kaikki eri sidosryhmät työmarkkinoilla voivat tehdä yhteistyötä. Kaikkien mukana oli tässä projektissa oli tärkeä osa meidän hanketta. Mikä tulkinta annetaan tälle tekstille ja sen oikeusperustalle? Se onko osallistuminen tähän verkostoon vapaaehtoista vai onko se pakollista? Tässä on eri näkemy- oikeudellisia näkemyksiä komission neuvoston ja parlamentin välillä. Todisteena tästä neuvosto haluaa lisätä tähän yhden suuntaisen julistuksen, joka koskee ö, sitä, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat tähän vapaaehtoisesti. Me lisäksi ehdotetaan, että kaikki osallistuvat tähän pakollisesti. Tämä on siis komission ehdotus, ja mielestäni tämä ei tuo mitään lisäarvoa tähän hankkeeseen. Tämän toimenpiteen avulla me saamme hyväksyttyä tämän asiakirjan, niin minä en usko, että tämä tulee lisäämään luottamusta näiden kahden eri toimielimen välillä, jotka ovat mukana yhteispäätösmenettelyssä. Tämä verkosto on sellainen, että siinä että yhteistyöhön rohkaistaan tarvittaessa myös kansalaisjärjestöjen, työmarkkinosapuolten, paikallistoimijoiden ja työvoimaviranomaisten välillä. Yhteistyötä pitäisi tehdä myös muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa. Lisäksi olisi eri järjestöjä, joilla olisi rooli ja jotka voisivat osallistua päätöksentekoon. Tämä yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi eräs kummankin tässä hankkeessa – mutta myös yhteydenpito verkostossa siten, että se tapahtuisi rajat ylittävästi ja se koskisi kaikkia työvoimapalveluita. Tämä on komission ehdotus ja neuvosto ja parlamentti on ollut aktiivisesti mukana, jotta tämä hanke saataisiin vedettyä läpi eroavista näkemyksistä huolimatta. Minä haluan kiittää meidän valiokunnan johtaja Peuvaus ja myös valiokunnan sihteeristöä ja muita mukana olleita. Tämä antaa uutta pontta taistelun työttömyyttä vastaan, mukaan lukien nuorisotyöttömyyden ja lisäksi tämä ottaa taistelemaan syrjäytymistä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Andor. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä herra Dardenia ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä tämän lainsäädäntöehdotuksen osalta. Tämän päätöksen hyväksyminen nyt lähettää vahvan viestin siitä, että Euroopan unioni käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä ja verkostoja työttömyyden torjumiseksi. Päätös tulee parantamaan julkisia työvoimapalveluja Euroopan unionissa ja vahvistaa työvoimapolitiikan koordinointia Euroopan unionin tasolla. Julkiset työvoimapalvelut ovat toimien eturintamassa, kun torjutaan työttömyyttä ja vahvistetaan työmarkkinoita. Nämä työ, julkiset työvoimapalvelut toimivat hyvin eritasoisesti eri jäsenvaltioissa eurooppalaisella ohjausjaksolla kahdeksan jäsenvaltiota saivat maakohtaisia suosituksia näistä julkisista työvoimapalveluista ja useammat maat tulevat vielä niitä saamaan tulevaisuudessa. Julkiset työvoimatahot ovat tärkeitä toimijoita. Tässä kun halutaan nuorille työllisyystakuu, niin tässä tarvitaan näitä rekisteröintiä työllisyyspalveluja. Tämän päätöksen myötä toteutetaan työvoimaverkosto ja tässä täytyy olla erilaisia aloitteita, kuten esimerkiksi yhteisiä oppimistoimia, keskinäistä apua verkoston jäsenten välillä ja strategisten toimien täytäntöön panoa, jotta voidaan modernisoida julkisia työvoimapalveluja. Näin nämä julkiset työvoimapalvelut voivat toimintansa tasoa parantaa ja helpottaa työnhakijoiden asemaa. Tiedän, että neuvosto aikoo hyväksyä yksipuolisen julkilausuman korostaen tämän verkoston vapaaehtoista pohjaa sanomalla samalla, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä. Komissio on usein otteen tehnyt selväksi, että se ei jaa tätä oikeudellista tulkintaa asiasta. Tämän vuoksi komissio äh, lainsäädäntötekstin hyväksymisen aikoina neuvostossa tulee antamaan oman julkilausumansa, jotta se voi taata täyden selvyyden oikeusperustan tulkinnasta. Ymmärrän, että Euroopan parlamentti haluaa hyväksyä samantyyppisen julkilausuman. No miksi tarvitaan sitten tätä oikeudellista selvyyttä? Tänä päivänä tärkeää on hyväksyä päätös ja varmistaa se, että se pannaan täytäntöön. Tällä on väliä Euroopan unionin kansalaisille, työnhakijoille ja työnantajille samalla tavalla. He toivovat hyviä julkisia palveluja mukaan lukien korkeatasoisia julkisia työvoimapalveluja. Tämän vuoksi minä pyydän teiltä Euroopan parlamentin jäsenet, että hyväksytte tämän ehdotuksen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat Jensin Becker, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen. Heti aluksi Haluaisin kiittää esittelijää erittäin tehokkaasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Hänen kanssaan EPPn neuvottelijana pystyin varmistamaan sen, että tämä työvoima, työvoimaverkosto Euroopassa on edistynyt. Ja sitten Beres oli mukana kolmikantaneuvotteluissa puolestamme ja tällä hetkellä meillä on uusi erinomainen väline, jolla voidaan torjua työttömyyttä. Ja sen lisäksi jo ennakkoehkäisyyn, ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota työmarkkinoille ja tämä on lisäaskel eteenpäin. Tässä on tämä käsite bench learning, eli periaatteessa kaikki EU-jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan – on hyviä malleja, kuten nuorisotakuu. Sehän on peräisin Itävallasta ja siitä pitäisi tehdä sitova. Ja Itävallassa tietysti voidaan oppia muista maista, esimerkiksi Pohjoismaista. Siellä on pidetty, huone, pidetty huolta siitä, että ikääntyneet jäävät työelämään, eikä käy niin, että heidät siirretään eläkkeelle liian aikaisin. Tämän tärkeää työvoimaverkostolle Euroopassa, eli määrälliset ja laadulliset kriteerit, joita tässä sovelletaan. Ja benchlearningissa nämä ovat tärkeitä, siis kun on menestystä yhdessä maassa, niin näitä asioita tulee arvioida hyvin tarkkaan. Ja sitten pidän hyvänä myöskin sitä, että eurooppalainen internetosoite EURES siellähän on yli 100 000 työpaikka-ilmoitusta, niin sitä tehdään tunnetumpi ja tehokkaampi. Ja olen ylpeä siitä, että olen ollut aktiivisesti mukana tässä päätöksessä. Pikom. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Kostello, puolitoista minuuttia. Mr. President, I commend the rapporteur. Arvon puhemies, minä kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on 26 miljoonaa työtöntä Euroopassa. Omassa vaalipiirissäni Dublinissa on 100 000 työtöntä. Työpaikkoja ei ole riittävästi ja paras keino vähentää työttömyyttä on vähentää säästötoimia ja aloittaa kestävä kasvu. Tiiviimpi yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden työvoimapalveluiden välillä on tärkeässä roolissa. Jo voi auttaa työvoimapalveluita toimimaan tehokkaammin auttamalla niiden yhteistyötä. Me voimme tehdä erittäin paljon yhdessä ennen kaikkea, mitä tulee nuorisotakun täytäntöönpanoon. Työvoimapalvelut Euroopassa voivat yhdessä auttaa huomaamaan työmarkkinoiden ongelmat ja vastaamaan niihin yhdessä paremmin parannettu yhteistyö työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen ja paikallisten toimijoiden kanssa mahdollistaa sen, että myös nämä tahot pystyvät auttamaan työntekijöitä löytämään uusia työpaikkoja. Rakenne- ja investointirahastojen, muun muassa sosiaalirahaston avulla voidaan myös viedä läpi hankkeita, jotka helpottavat työpaikkojen löytämistä. Irlannissa on uusia toimistoja, jotka mahdollistavat sen, että ihmisen ensimmäinen kontakti työvoimatoimiston kanssa on ensimmäinen askel kohti työllistymistä. Olen iloinen, että Irlanti on mukana tässä hankkeessa ja minä tulen tukemaan tätä ehdotusta sitä, että kaiken maiden tulee osallistua tähän verkostoon ja sen toimintaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Benjen kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Tässä päätöksessä tunnustetaan yleiseurooppalaisen yhteistyön merkitys työllisyyden alalla totten, kun ajatellaan, miten valtaisa on työttömyystaso joissakin jäsenvaltioissa ja monet väestön osat ovat täysin työmarkkinoiden ulkopuolella. Julkiset työvoimapalvelut ovat valtaisan paineen alla yrittäessään puuttua asioihin. Asioita, jotka ovat yhteisiä Euroopan unionissa kaikilla. kaikkialla. Tämä verkosto antaa foorumin jakaa parhaita käytänteitä ja vaihtaa tietoja. Tässä oli tarkoituksena virallistaa olemassa oleva epävirallinen verkosto Tämä tulee erityisen hyödylliseksi, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön Euroopan unionin aloitteita, kuten esimerkiksi nuorisotyöllisyystakuuta. Ja vertaisoppimisella voidaan vahvistaa myös julkisia työvoimapalveluja, koska näin muut voivat oppia hyvistä toimista. Tässä on tärkeitä aloitteita, joilla voidaan helpottaa myös siirtymistä koulut, koulutusmaailmasta työelämään. Ja erityisesti viitataan tässä myös nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai työllisyydessä mukana. Näin helpotetaan heidän ensimmäistä pääsyänsä työmarkkinoille ja siellä pysymistä. Tekstissä myös puhutaan osaamisen puutteista ja osaamisten kohdentamisesta oikein. Tässä täytyy varmistaa se, että me saamme osaamista kaikille kansalaisille, ei pelkästään nuorille, niin että he voivat täysin täyttää oman roolinsa työmarkkinoilla. Tämä teksti helpottaa asioiden etenemistä EU-ssa. Tämä helpottaa myös sellaisten työntekijöiden asemaa, jotka etsivät työpaikkaa esimerkiksi toisestakin jäsenvaltiosta, ja tämä vahvistaa myös liikkuvuutta. Verkoston vahvistaminen auttaa myös Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamista, mukaan ottavaa kasvua ja vaurauden parantamista. Tässä on, tämä päätös on mielestäni hyvin positiivinen ja rohkaisisin kaikkia parlamentin jäseniä tukemaan sitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Lambert, puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita, jotka ovat työstäneet tätä tekstiä. On totta, että kun katsotaan asioita, jotka liittyvät työttömyyteen, niin sitä täytyy miettiä laatua, mistä tiedot tulevat hallintoihin. Se on hyvin merkittävä kysymys ja se todellakin vaikuttaa ihmisten elämään. Ja pitää muistaa, että korkealaatuiset julkiset palvelut ovat tärkeä osa tätä osallistavuusagendaa. Eli on ihan oikein, että opimme toistemme kokemuksista – ja todellakin hyödymme siitä. Se, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana, on erittäin tärkeää ja nämä keskustelut tästä aiheesta ovat olleet todella lannistavia. Ja tässä nyt soditaan asiasta, jonka pitäisi olla kaikille yhteinen. Meidän täytyy saada kokemuksia, meidän täytyy antaa ihmisille parempia kokemuksia – tässä puhuttiin nuorisotakuusta, nuorisotyöllisyydestä. Täytyy miettiä pitkäaikaistyöttömyyttä ja erityisesti haavoittuvia ryhmiä. Yhteistyö sidosryhmien kanssa varmastikin parantaa tämän verkoston toimintaa, ja tämä koskee oikeastaan paikallisia ja alueellisia työvoimatoimistoja, vaan myöskin järjestöjä, jotka edustavat työttömiä ja heikossa asemassa olevia työntekijöitä. Eli varmasti näistä alkuvaikeuksista päästään eteenpäin ja päästään tilanteeseen, joka on erittäin rakentava. Kollegin Lem. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Chaburno hän ei olekaan paikalla, eli seuraavaksi Zuber. Kiitoksia puhemies on aivan selvää, että työttömyys on ongelmana hyvin keskeinen. Sitä kärsivät hyvin monet ihmiset, monet nuoret Euroopan unionissa, mutta ratkaisen täytyy löytyä ennen kaikkea siihen, että näissä maissa investoidaan tuotantoon, koulutukseen, teknologiaan ja otetaan huomioon eritoten työttömät ja nuoret. Tässä on erilaisia välineitä, joilla voidaan parantaa työpaikkojen luomista ja myös lopetetaan päivittäinen työpaikkojen tuhoaminen. Meillä on hyvin segmentoituneet markkinat. Meidän täytyy saada luoduksi Euroopan unionissa sosiaalista ja alueellista kohesiota. Tässä

ei ainoastaan tässä aiheessa, vaan myöskin monissa muissa kysymyksissä. 26 miljoonaa miestä ja naista EU:ssa ovat työttömiä. Ja erityisesti nuorisokatastrofia täytyy korostaa. On edelleen maita, joissa nuorisotyöttömyys on jopa yli 50 prosenttia nuorten osalta. Se on katastrofi ja sitä ei riittävän usein mainita. Eli kysymys kuuluu, millä tavalla voimme torjua tätä valtaisaa työttömyyttä, miten voidaan luoda työpaikkoja, miten ihmisiä saadaan takaisin työelämään. Tietysti tarvitaan suuria makrotaloudellisia ratkaisuja, ja sosiaalidemokraattina meitä aina korostamme, korostamme. Eli meidän täytyy palata investointeihin, luopua säästöpolitiikasta, nuorisotakuun, mutta täytyy miettiä myöskin pienempiä ratkaisuja, jotka liittyvät vahvistettuun yhteistyöhön eri työvoimapalveluiden välillä. Se on yksi näistä kulmakivistä. No tietysti valtava työttömyys ei tällä tavalla ratkea, mutta jos meillä on parempaa yhteistyötä työvoimatoimistojen välillä, niin silloin voimme jo helpottaa joidenkin ihmisten elämää Euroopassa, ja kaikki ovat ansainneet sen. Ja meidän täytyy saada mukaan kaikki, jotka tuntevat nämä asiat, eli työntekijät, työnantajat, AY, ammattiyhdistykset ja tietysti myöskin kansalaisjärjestöt. Ja sanon vielä lopuksi, että näiden sääntöjen pitäisi kaikkien olla sitovia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jaslovietska, puolitoista minuuttia. <clears throat> Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan unionin aloitteen tavoitteena on virallistaa julkisten työvoimapalvelujen välinen yhteistyö luomalla verkosto. Ja tämä todella ansaitsee teidän tukenne. Tällaisen ratkaisun etuna on muun muassa foorumin luominen, foorumin, jolla voidaan vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset eh, julkisen työvoimapalvelun järjestelmät ja ratkaisut. Heillä on käsissään erilaisia työvälinepakkeja. Tämä on yksi niistä syistä, minkä vuoksi tähän mennessä ei ole ollut mahdollista rakentaa eurooppalaisia työmarkkinoita. Me voisimme kuitenkin kokeilla erilaisia malleja, erilaisia työ, julkisten työvoimapalvelujen toimintamalleja tapoja. Me voimme oppia muiden onnistumisista ja epäonnistumisista. Me voimme hyödyntää ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet oikeiksi. Yhteistyöhön panostaminen voisi olla hyvä ratkaisu. Tietenkään ei ole sellaista yhteistyöfoorumia, jossa kaikki palvelumuodot olisivat mukana. Tämä ehdotus vihdoinkin mahdollistaa nyt yhteistyön ja Tämä kaikki voi johtaa työmarkkinoiden parempaan johdonmukaisuuteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. dank Kiitoksia. Ja sitten vielä koferaatti yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen panin merkille, että työtä syntyy ainoastaan kasvupolitiikasta ja siihen tarvitaan suuria julkisia investointeja, jotta saadaan myöskin yksityisiä investointeja ja voidaan lisätä kilpailukykyä. Mutta on kuitenkin selvää, että kaikki, millä tavalla voidaan tehostaa työmarkkinoita, yhdistää kysyntää ja tarjontaa, meidän pitää poistaa näitä esteitä, joita on työmarkkinoilla, erityisesti kaikkein nuorimpien osalta, niin kaikki tämä voi olla hyvin merkittävä toiminnassamme. Eli meillä on nyt työvoimapalveluiden välistä vahvistettua yhteistyötä ja tällä avulla voidaan juuri päästä näihin tavoitteisiin. Meidän täytyy toimia niin, että kaikille on selvää, mistä on kyse, millaisia yhteyksiä näillä eri asioilla on, mutta tämä on vielä pitkä tie ja tarvitsemme paljon energiaa, jotta voimme toimia tällä tavalla. Kiitoksia ja sitten menettelyn puhujalistaa. Ensimmäisenä Crowlitz. Uh, Kiitos paljon, puhemies. Kun puhutaan työttömyydestä ja puhutaan ratkaisuista, niin usein unohdetaan, että työllisyyttä luodaan ei viranomaisten puolesta, vaan työpaikka luovat sellaiset ihmiset, jotka luovat yrityksiä, jotka tarvitsevat työntekijöitä. Ja useat esteet sille, että työpaikka voidaan luoda, ovat valtiotasolla. Me tarvitsemme resursseja, jotta ihmiset voivat saada näitä uusia työpaikkoja, mutta myös tarvitsemme takuut siitä, että nuo työpaikat täyttävät tietyt standardit. On olemassa sanonta, että anna ihmiselle kalaa, niin ruokit hänet yhden päivän ajan opeta mies kalastamaan, niin silloin hän ruokii itsensä koko loppuelämän. Ja tämä koskee myös nuorisotyöttömyyttä. On tärkeää, että annamme ihmisille taitoja, jotta heillä on tarvittavat taidot täyttää uuden työpaikan vaatimukset. Ei ole oikein silotella tietä teidän esityöpaikkoihin. Kiitos. Kiitoksia. Menettelyvän puhelista on siis päättynyt. Ja komission jäsen Andor saa vielä puheenvuoron. Uh, Kiitoksia hyvä puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitän vielä esittelijä Dardenia siihen, että siitä, että päästiin tässä yhteisymmärryksen neuvoston kanssa. Tai hän antoi tälle oman panoksensa. Täällä parlamentissa on tänään kesk keskusteltu tästä aiheesta kontekstissa, jossa työttömyystaso on erittäin korkealla Euroopan unionissa. Tänä päivänä kysymys ei ole pelkästään siitä, että työttömyys on korkealla tasolla, vaan myös siitä, että Euroopan unionissa tilanteet ovat hyvin erilaisia, jopa ääripäässä toisistaan, kun ajatellaan työttö- työllisyyttä jos käydään esimerkiksi Bayerissa tai Itävallassa, niin kyllä siellä tulee mieleen, että joku homma täällä, näissä maissa, näissä, näillä alueilla toimii työ, työllisyyden osalta ja julkiset työvoima ö, tahot ovat osa tätä vastausta. Toisaalta sitten monissa maissa toten euroalueen syrjä syrjäisimmillä osilla on tänä päivänä paljon ongelmia ja kysymys ei ole pelkästään julkisten työvoimapalvelujen heikkoudesta, vaan mutta yleensä tämä kuitenkin on osa tätä ongelmaa. On tiet, ei ole mitään taikasauvaa, jolla voidaan ratkaista nykyinen työttömyysongelma, mutta meidän täytyy parantaa makrotaloudellisia olosuhteita ja meidän täytyy löytyä ratkais, löytää ratkaisuja, jotta voidaan parantaa investointeja. Meidän täytyy tämän lisäksi myös parantaa työmarkkinoiden toimintaa ja saada paremmin toimivat julkiset työvoimapalvelut. Tämä on aivan tähdellistä. Uusi julkisten työvoimapalvelujen verkosto tulee vahvistamaan näiden palveluiden toimintaa, kun ajatellaan esimerkiksi teknisen avun projekteja. Kaksi vuotta sitten työllisyyspaketti vastauksena lamaan kaavaili eurooppalaisia työmarkkinoita. Ja tämän päivän Euroopassa monet ihmiset saavat vain lyhytaikaisia työpaikkoja. Monet syyt, esimerkiksi parempi kielitaito ja alhaisemmat liikenteen hinnat, tämä, nämä helpottavat liikkuvuutta. Meidän täytyy hyödyntää tätä paremmin. Kuitenkaan ei voida olettaa, että tämä ehdotus liittyisi pelkästään työvoiman liikkuvuuteen. Hyvin tärkeiden sitoumusten, kuten nuorisotakuun täytäntöönpano, riippuu myös siitä, että julkiset työvoimapalvelut monissa EU-jäsenvaltioissa toimivat paremmin Tämän vuoksi tämän päivän ehdotus on niin tähdellinen ja tämän vuoksi minä todella uskon, että tätä ehdotusta pitäisi tukea. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijä. Minuutti, Dari, olkaa hyvä. Kiitoksia, kollegat. Meidän täytyy koordinoidusti torjua eurooppalaista työttömyyttä. Meillä pitää olla selkeä nuorisotakuu. Tästähän muistutettiin tässä keskustelussa. Haluaisin kiittää eri puhujia heidän tuestaan. No sitten tarkistuksista. Pyydän, että ette tue niitä, koska se rikkoisi kompromissin. Mutta on kuitenkin tärkeää, kuten komission jäsen totesi, että tämä asia hyväksytään tällä lainsäädäntökaudella – ja että verkosto voisi aloittaa toimintansa nopeasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna kello 18. Ja nyt pidämme tauon kello 18 asti. Thank you. Thank you.